Allow me to declare the... Julistan kokouksen avatuksi. Nimeni on Paul Schmidt. Olin ensimmäinen varapuheenjohtaja kulttuurivalikunnassa viime vaalikaudella. Ja muistuttaisin jäseniä siitä, että tämä kokous on, välitetään webstreamiin. Tämä kokouksen tarkoitus on järjestäytyä valiokunta valitsemalla puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa sääntöjen 121 voidaan mukaan työjärjestyksessä. Ja tämän valintan vaalijärjestys on seuraava. Ensinnäkin meidän täytyy valita puheenjohtaja ja sen jälkeen neljä varapuheenjohtajaa kukin kerrallaan. Ja nyt me siirrymme kohtaan kaksi esityslistalla uuden puheenjohtajan valinta. Ensinnäkin haluaisin todeta, että meillä on päätösvaltaisuus tässä kokouksessa yksi neljäsosa jäsenistä on paikalla. Koska en tunne teitä kaikkia nimeltä, voitteko nostaa kätenne, oletteko te täysjäsen tai, vara, tai varajäsen tässä valiokunnassa? Nostakaapa kätenne. We have, we have the call. No niin, täyttää olevan päätösvaltainen kokous. No niin. Sitten pyydän ehdotuksia valiokunnan puheenjohtajaksi. Olkaa hyvä, voitteko myös kertoa nimenne kun... Eh, io propongo come presidente. Minä eh, ehdotan puheenjohtajaksi Rouva Pakkia. Thank you very much. Kiitos. Onko muita ehdotuksia valiokunnan puheenjohtajaksi? Ellei näin ole, niin on vain yksi ehdokas. Ja voimme varmasti nimittää rouva Pakin valikoiden puheenjohtajaksi käpten tapetuksilla. Rouva Pak, onnittelen teitä sydämellisesti ja pyydän teitä istumaan tänne pöydän taakse puheenjohtajan paikalle. bedanke mich. Minä kiitän kollegoja, sekä mies- että naispuolisia. Sali ei ole koskaan kulttuurivaliokunnan kokouksen aikana näin täynnä. Olen iloinen siitä, että te luot, esititte luottamuksenne minulle. Olen valiokunnassa ollut 20 vuoden ajan ja 17 vuotta olen ollut kansanpuolueen ryhmän koordinaattorina niin, että minun on hiukan vaikea koordinaattorin pallilta nyt tänne puheenjohtajan pallille nousta, koska täytyy aina olla puolueeton, mutta minä teen parhaani. Koska kulttuurivaliokunnassa aina ovat kyseessä tosiasiat ja hyvin kultivoiduste keskenämme toimimme. Sitten on vuorossa kohta kaksi esityslistalla. Tai oikeastaan kohta kolme. Tässähän se olikin. Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaali. Eli todettiin, että olemme jo äänivaltaisia Meillä on yksi ehdokas nimettynä. Pyydän, että tämän ehdokkaan nimi mainitaan ja ehdotetaan. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. La présidente, je vous félicite d'ailleurs. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin onnitella teitä valinnastanne. Arvoisat edustajat, haluaisin vihreiden ryhmän nimissä ehdottaa Helge Tryppeliä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa. Hän on ollut viime kaudella tässä valiokunnassa osoittanut, että hän suosii moniarvoista Eurooppaa ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Hän haluaa lähe- Euroopan lähemmäksi kansalaisia ja hän on huolehtinut audiovisuaalisista asioista ja myös budjettikysymyksistä. Äh, hänellä oli tänään este, hän ei päässyt tänne, mutta hän jatkaa samalla tiellä työtään ja on erinomainen varapuheenjohtaja äh, tähän valiokuntaan. Kiitoksia. Haluaisin tähän ehdotukseen jotain lisätä. Lupasin Helga Trypelille, että selvitän hänen poissaolunsa hänen tyttärensä oli isänsä kanssa saarella Kreikassa ja hän sairastui siellä ja hän on nyt tullut lentäen tänne paikan päälle ja hänen täytyy tyttären kanssa lähteä sairaalaan. Uskoakseni voimme tämän kaikki ymmärtää ja korostan sitä, mitä kollega sanoi, että Helga Trypel on meidän kaikkien kanssa tehnyt viime vuosien aikana erinomaista yhteistyötä ja olisin iloinen, jos te voisitte hyväksyä Helga Trypelin. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Ja pyydän sitten, että kätten taputuksin tämä vahvistetaan. Thank you. Vielen Dank. Monet kiitokset. Ja sitten toisen varapuheenjohtajan valinta. Olemme yhä edelleen äänivaltaisia. Ja haluaisin kysyä, että kuka ehdottaa ketä. Hannu Takkula, ole hyvä. Kiitoksia Doris ja onnittelut. Aius mä Mä haluan esittää tähän paikalle suomalaista edustajaa Timo Soinia – jonka kanssa olen vuosia tehnyt yhteistyötä Suomen parlamentissa, sen Eurooppa-valiokunnassa ja, ja <clears throat> ulkoasianvaliokunnassa. Ja voi sanoa, että noilta vuosilta on jäänyt erittäin hyvät kokemukset Timosta yhteistyökykyisenä rakentavana henkilönä ja sen vuoksi esitän häntä tälle paikalle toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kiitoksia on ehdotettu suomalaista kollegaa, kollega Soinia. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Niin, olkaa hyvä. Maria Paria Ikutsek. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin pyytää, että me äänestämme tästä ehdokkaasta. Olkaa hyvä. Maria, bitte dem Namen der Maria pyytää SED-ryhmän puolesta salaista äänestystä. Ymmärsinkö asian oikein vai haluatteko, että nostetaan kättä ja äänestetään? No, käden nostolla äänestetään. Kannattaako joko salais, joku salaista äänestystä? Ei. Sitten pyydän, että kuka kannattaa kollega Soinin valitsemista – No niin, minä ajattelin, mutta toivoin, että kukaan ei huomaa sitä. No Maria, eli Maria, sinä nyt lahjoitit meille salaisen äänestyksen niin, että pyydän, että sihteeristö jakaa äänestyslipukkeet. Ja sitten pyydän, että kaksi avustajaa nimetään. Valitaanko näin yksinkertaisesti vaan Wenn wir schon eine geheime no jos nyt salainen äänestys järjestetään, niin pyydän, että kollega Soini esittäytyy. Mr. Soini. Herra Soini, voisitteko käyttää puheenvuoron? Hyvät kollegat, olen uusi europarlamentaarikko puolueeni puheenjohtaja. Olen ollut Suomessa 12 vuoden ajan, kaksi kautta kansanedustaja, aivan niin kuin kollega Takkula tuossa sanoi, EU-valiokunnan jäsen, kunnanvaltuutettu, koulun johtokunnan jäsen, monin tavoin yhteiskuntaelämässä pitkään mukana ollut koulutusjärjestelmässä, mukana ollut kahden koululaisen isä, pitkään toiminut yhteiskunnassa, nuorisojärjestöissä, kulttuurijärjestöissä, pelannut jalkapalloa, harrastellut ja näytellytkin jonkun verran. Ja minulla on pitkäaikainen poliittinen kokemus. Mielipiteeni ovat vahvat, mutta niin on jokaisella, joka haluaa poliittisesti vaikuttaa ja kunnioitan demokratiaa ja sen pelisääntöjä. Halusin nimenomaan tähän komiteaan pienen kansan edustajana, pienen alueiden edustajana, koska moniarvoinen Eurooppa on juuri sitä, että myös pienet maat, alueet otetaan huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Ja pyydän sitten, että äänestyslipukkeet. No niin, minä täältä vedin kaksi nimeä. Padin Pudo Konelju, onko hän täällä? Ja? Näin. No ei. Sitten joku muu. Emma McClarkin. Te olette läsnä. Ja sitten otan täällä vielä yhden lipukkeen, nimilipukkeen. Emil Stoja, hänet näin. Stojanov ja McClarkin. Tulkaa, tulkaapa ja laskekaa äänet, siis äänten laskijoiksi. Äänten laskijoiksi. Eli nyt siis kerätään äänestyslipukkeet. Eli meillä on ainoastaan yksi ehdokas, herra Soini. Te voitte käyttää sitä äänestyslipuketta. Siihen voi laittaa joko kyllä, ei tai Soini, siis nimi. Eli jaa tai Soini merkitsee puoltoääntä ja sitten jos annatte valkoisen paperin, niin sitten äänestätte tyhjää. Ja nyt avaamme äänestyksen. Siis äänestys alkaa. Madame Morin. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin yhtyä myöskin onnitteluihin. Haluaisin vielä pyytää, että niin kuin muissakin valiokunnissa, niin tässäkin järjestäytymiskokouksessa todettaisiin, että myös varajäsenillä on äänioikeus. Muissakin järjestäytymiskokouksissahan äänestettiin kyllä. Hyvä rouva Morin. Koordinaattoreiden kohdalla ainoastaan koordinaattoreiden kohdalla varsinaisilla jäsenillä ja varajäsenillä on samat oikeudet. Valiokunnassa ainoastaan varsinaiset, varsinaisilla jäsenillä se on, mutta jos varsinainen jäsen ei ole läsnä, niin häntä voi edustaa varajäsen. Ja nyt sitten luen. Sie Cristiano, eh, bitte kommen Sie und geben Ihre Stimme ab. Tulkaapa tänne ja äänestätte. No niin, olkaapa hyvä. Yeah. Sind alle im Besitze eine... Onko kaikilla äänestyslipuke? Teillä, jotka saatte äänestää, onko teillä äänestyslipuke? Dann darf ich die... No sitten avaan äänestyksen ja se nyt aakkosjärjestyksessä luettelen. Maria Badia Ikuchet. Please come here. Alam. And then Badia. Malika Benarab Atou. Lothar Biski. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Marie Honeyball. Sorin Katalin Ivan. Petra Kamerevert.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 Frisula Pagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marietje Schake. Und Paul Schmidt. Marco Scuria. Joanna Senissin. I apologize if it was. Timo Soini. Hannu Takula. Stojanov kommt später.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 Hmm? So. Helga Trüppel will be replaced by whom? Kuka korvaa Helga Trüppelin? Just a moment, just a moment. So. Who was replacing Helga Trüppel? No one. Okay. kukaan äänestänyt Helga Trüppelin puolesta? Okay. Gianni Vattimo. Ah, come back. Hello. Good to see you. Marie-Christine Vergia. Sabine Verheyen. Milan Sver.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 erledigt. Onko jokaisella ollut nyt mahdollisuus antaa äänensä? Täten äänestys päättyy ja keskeytän kokouksen eh, siksi, että kumpikin ääntenlaskija ovat työnsä suorittaneet. So, we can restart our meeting. Jatketaan kokousta. Minulla on äänestyksen tulokset. Jos teitä kiinnostaa, niin teidän pitäisi kuunnella. Eli Hannu hei haaloo paikoilleen. 31 members 31 ääntä annettu. 23 23 ääntä on hyväksyttyjä. Se tarkoittaa sitä, että, että niitä muita ei lasketa. Enemmistö, vaadittava enemmistö on 12 ja herra Soini sai 14 ja, ja 9 ääntä vasta, oli häntä vastaan. Herra Soini, teidät on valittu. He has an absolute majority. Ehdoton enemmistö äänistä. Se on selvä juttu. Herra Soili, olkaa hyvä. Tulkaa tänne puheenjohtajapöydän taakse. Sitten siirrymme seuraavaan kierrokselle. Ja se on varmasti tässä. Kolmas varapuheenjohtaja. Meillä olemme edelleen päätösvaltaisia. Kukaan ei ole varsinaisesti poistunut täältä salista nähdäkseni ja pyydänkin ehdotuksia kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Olkaa hyvä. Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente, je voudrais m'associer. Puheenjohtaja, haluaisin äh, onnitella teitä ja muita kollegoja, jotka on äh, valittu nyt äh, varapuheenjohtajiksi ja minä haluaisin nyt Euroopan tänne vasemmisto nimissä ehdottaa varapuheenjohtajaksi Lothar Biskiä. Hän on uusi europarlamentaarikko. Hän on kuitenkin ollut yli 15 vuotta mutta sekä Bundestagissa niin siellä hän on ollut kulttuuriasiainvaliokunnassa ja aikaisemmin hän oli pitkän aikaa jo opettajana, hyvin tunnettuna sellaisena Saksassa. Hän on opettanut elokuva-alaa ja media-alaa. Hän on erinomainen varapuheenjohtaja tähän valiokuntaan. Hanu? Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut myöskin juuri valitulle toiselle parapuheenjohtaja Timo Soinille tässä. Toivon, että sosialistit eivät nyt tee esitystä, että vedetään pöydälle tai äänestetään tästä, koska me olemme sopineet Dehontin järjestelmän mukaan tämän paketin, ja minusta olisi tyylikästä, että hoidettaisiin pakettina. Voin kertoa tässä vaiheessa, että ALDE-ryhmä tulee tukemaan Piskin valintaa ja, ja lähtee siitä lähtökohdasta, että Eurooppa on moniarvoinen Eurooppa. Me hyväksymme ne sopimukset, mitä täällä on tehty. Ja toivon, että myöskin sosialistit voivat hyväksyä ja ymmärtää sen, että diversiteetti on yksi osa Eurooppaa. Ja nimenomaan kulttuurivaliokunnassa pitää meidän ymmärtää kansallista diversiteettiä ja, ja, ja, ja kansallisia kulttuureita. Kannatan tätä äh, esitystä Piskistä. Kiitoksia. En minä lähtenytkään sitä, että Maria nyt tällaisen ehdotuksen tekisi. Ole hyvä, Maria. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Me kunnioitamme aina monimuotoisuutta. Jos me pyysimme nyt äänestystä tästä varapuheenjohtajasta. Kyseen, kyseessä ei ole henkilökysymys. Me kun, kyllä tunnemme toisemme ja tässä haluamme kunnioittaa, mutta tämä ryhmä, johon hän kuuluu, ei ole Eurooppa-myönteinen ja tällä hetkellä kyse on ryhmästä, joto, johon emme luota kovinkaan paljon. Joten haluamme sanoa, että Äänestimme tyhjää, koska meillä ei ole henkilöä vastaan mitään. Teemme varmasti hyvää yhteistyötä kaikkien varapuheenjohtajien kanssa, aivan kuten aina olemme tehneet. Vielen dank. Monet kiitokset. Ei ollut muuta ehdotusta. Jos herra Biskiä kukaan ei vastusta, niin pyydän, että herra Biski myöskin suosionosoituksin valitaan. Herzlichen Glückwunsch, Herr Sydämelliset onnittelut, kollega. Olkaa hyvä ja tulkaa tänne paikoillenne. Ja sitten on neljännen varapuheenjohtajan valinta. Päätösvaltaisuus on yhä edelleen kokouksessa ja nyt kysyn kollegoilta. Pyydän siis ehdotusta. Hannu, sinä, sinulla on ehdotusoikeus tänään, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Doris. Huomaan, että olen päässyt tässä nyt jo ääneen ja tässä ensimmäisessä kokouksessa, ja jotta saadaan tämmöinen Dream Team kasaan, niin se vaatii kyllä Alden lykkekardin siihen, joten esitän Aldesta tanskalaista pitkän linjan media- ja televisiopersoonaa lykkekardia puheenjohtajaksi. Vielen Dank. Kiitoksia. Onko muita ehdotuksia? ei näytä olevan, joten pyydän teidän hyväksyntäänne. Ja pyydän, että Lökkökaas tulee tänne eteen. So, meinen... No niin, hyvät kollegat. Näin työvaliokunta on nyt täydennetty. Saa, haluan muistuttaa teitä siitä, että tässä minun vieressäni istuvat ne ihmiset, joita me tarvitsemme. He auttavat meitä tekemään työtämme, meidän neuvonantajamme, eh, sihteeristön eh, johtajan Steven Solter ja herra Neithart, hänen vieressään ja sitten Chris Kernow. Nämä kolme ovat siis ne henkilöt, jotka auttavat teitä, kun laaditte mietintöjänne teidän omien avustajienne lisäksi. Ja tietenkin meillä on vielä hyvin paljon avustajia ja sihteerejä, jotka istuvat tuolla ja ovat hyvin ahkeria. Ja joskus sitten viinilasillisen äärellä opimme tuntemaan toinen toisemme paremmin. Ja sitten on vuorossa seuraava kohta esityslistalla, eli talousarvio valitan kovasti sitä, että meidän täytyy pakottaa teidät jo tänä päivänä tekemään päätös asiasta, mutta viime vaalikaudella me jo neuvottelimme talousarviosta ja meidän täytyy syyskuussa äänestää tarkistuksistamme jo ensimmäisellä istuntoviikolla niin, että todellakin voimme saada oman talousarviomme parlamentin talousarvion mukaan. Ja siksi meillä on sellainen tilanne, että ensinnäkin talousarvio esittelijä täytyy nyt nimetä ja sitten toiseksi meidän täytyy neuvotella tarkistuksista. Pyytäisin kovasti, että noudattaisitte minun ehdotustani talousarvion erinomainen esittelijä, kollega, varapuheenjohtaja Helga Trypel on toiminut siinä tähän asti ja pyydän, että vahvistatte hänet siihen nyt. Ja ei olisi mitään järkeä nimetä sellaista, joka ei asiaa tunne ja jonka pitäisi ensin työstää asiaa. Eli pyydän, että jos te voitte hyväksyä tämän ja jos ei kukaan sitä vastusta, niin silloin me voimme hyväksyä hänet. Kiitän teitä. Tietenkin pyydän jokaista teitä, jonka maanantaina teille annoimme, anteeksi, huomenna tiistaina tulemme sen teille jakamaan sellaisena kuin se nyt on ja johon voimme tarkistuksia esittää. Se ehdotus, minkä saatte huomenna sähköpostitse, niin lukekaa se hyvin läpi. Se on neuvoston ehdotus. Me meidän täytyy muuttaa sitä ja me voimme sitä muuttaa, mutta tarkistusten jättämisen määräaika on 31. heinäkuuta. 31. heinäkuuta mennessä, jos teillä on muutosehdotus valiokunnan jäsenenä ja myöskin varajäsenenä, voitte ehdotuksenne esittää. Muuten sitä ei pystytä kääntämään. Meillä on tällaiset määräajat, koska käännöstoimiston resurssit ovat äh, rajalliset. Teidän ei tarvitse, mutta te saatte tehdä ne tarkistuksia parhaiten jo tällä viikolla, mikäli käy. Ja jos joku haluaisi miettiä vielä ehdotusta myöhemmin, niin sitten tulemme ottamaan selville, että mihin määräaikaan mennessä voitte tarkistuksen esittää. Sitä ei silloin käännetä, sen täytyy olla silloin englannin tai ranskan kielellä esitetty. Tämä päivämäärä on vähän aikaa sitten lyöty lukkoon. Meidän sihteeristömme pyrkii ehkä löytämään jostakin elokuun puolesta välistä sellaisen päivämäärän niin, että ne, jotka ovat lomalla ja haluavat vielä miettiä talousarviota ja teillä on ehdotuksia ja sitten ottaen huomioon se mm, väärä rahasumma, mikä meillä on käytettävissä, miten se, sitä voitaisiin käyttää toisin, niin voitte tehdä sen tällä lailla, mutta silloin ainoastaan joko englannin ja uskokseni myöskin ranskan kielellä, mutta minä neuvoisin, että käsittelisitte tämän viikon aikana tätä vielä ja Mikäli mahdollista, niin 31. heinäkuuta mennessä kello 12 on vielä siis tämä määräaika, siis keskipäivällä kello 12 ja sitten toinen ja kolmas syyskuuta kokouksessa, kun meillä sitten on rouva Trypelin lausunto mm, tähän komission ja neuvoston ehdotukseen, niin silloin tulemme keskustelemaan siitä. Ja sitten me voimme Rova Trypelin ehdotukseen jälleen esittää tarkistuksia 11. syyskuuta kello 12 mennessä. Eli teillä on kaksi mahdollisuutta esittää omat ideanne ja sitten äänestämme omasta ehdotuksestamme, omasta lausunnostamme, jonka Rouva Trypel budjettivaliokuntaa varten laatii niin lokakuun kokouksessa äänestämme siitä. Olenko nyt selkeästi tämän ilmaissut? Riittävän selkeästi. Kiitän siitä, että kuuntelitte minua. Rouva Trypel kertoi minulle, että hän mielellään toimii esittelijänä tai valmistelijana. Ja sitten nämä leikkaukset, mitä niistä siis on kyse, neuvosto on sellaisilla aloilla, jotka liittyvät meidän alamme ja ne leikkaukset, joita neuvosto on tehnyt, niin hän haluaa poistaa ne leikkaukset omassa lausunnossaan. Eli on välttämätöntä, että esitätte sellaisia pyyntöjä, jotka oman tai tukevat omaa ja hänen tarkoitusperiään, jos teillä on kysyttävää siitä, miten tämä asia teknisesti hoidetaan, niin silloin nämä Minun oikealla puolella istuvat naiset ja herrat ovat mielellään apunanne. Haluaako komissio vielä käyttää puheenvuoron? Kuka komissiosta on täällä läsnä? Herra Nauts vai? Missä te olette? No hyvä. Herra Nauts, teillä on puheenvuoro. Äh, ehkä te esittäydytte niin, että uudetkin jäsenet oppivat teidät tuntemaan. Uh, good afternoon, I'm Bernard Nauts. and uh, Iltapäivää, olen Bernard Nauts ja olen yksikön päällikkönä kulttuuri- ja koulutusasioissa, olen vastuussa budjettiasioista. Niin kuin puheenjohtaja Pak jo totesi, neuvosto on tavalliseen tapaan tehnyt ehdotuksia siitä, että leikattaisiin tiettyjä budjettikohtia verrattuna siihen, mitä komissio on ehdottanut. Haluaisin hieman kertoa teille taustaa liittyen näihin leikkausehdotuksiin. Ne voidaan oikeastaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensinnäkin yhteistyö Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Ja tähän yhteistyöhön liittyvät ohjelmat. Meillähän on sopimus näiden maiden kanssa koulutusalalla. Pitää paikkansa, että viime vuosien aikana on ollut hieman täytäntöönpano ongelmia näissä ohjelmissa ja näissä budjettikohdissa. Nyt kuitenkin, kun Yhdysvalloissa on valittu uusi presidentti tänä vuonna, niin parannusta on tapahtunut täytäntöönpanossa. On enemmän halukkuutta tämän tapaiselle yhteistyölle Yhdysvalloissa, niin ikään Kanadassakin sama pitää paikkansa, joten toivomme, että tänä vuonna täytäntöönpanoaste paranisi huomattavasti. Näissä budjettikohdissahan on kyse yhteisrahoituksesta kumppaniemme kanssa. Kanada ja Yhdysvallat molemmat osallistuvat 50 prosentilla. Jos nyt ehdotetut leikkaukset äh, säilyisivät, niin periaatteessa tämä uusi into ja vauhti taas äh, pysähtyisi. Siinä oikeastaan ensimmäinen toteamus Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Toinen asia on varsin perinteinen asia maksumäärärahat ja hallintomäärärahat. Täällä on e-learning ja kulttuuri- ja kansalaisuusohjelma, joihin on tehty leikkauksia. Sitten on elinikäinen oppiminen ohjelma ja budjetti, jota tarvitaan täytäntöönpanoon virastossa 3B-otsakkeen täytäntöön panemiseksi. Tämä, nämä ovat kansalaisuushankkeita. Nämä ovat niin sanottuja perinteisiä leikkauksia, jotka tulevat sitten valiokunnan käsittelyyn. Meillä on hyviä argumentteja esittää näiden tueksi. Omalta puolelta me olemme esittäneet varsin realistisia laskelmia ja sitten nämä hallintomäärärahat äh, Prosentuaalisesti kasvu on ollut pienempää kuin mitä budjetin prosentuaalinen kasvu, joten nämä luvut eivät ole mitenkään liioiteltuja, vaan varsin realistisia. Ja pyydämmekin, että tässä palattaisiin ehdotukseemme. Sitten kolmas seikka liittyy vierailuohjelmaan. Komissiossahan on pieni vierailuohjelma. Saamme vastaanottaa vieraita ympäri Eurooppaa. Tämä on ollut jo käynnissä muutaman vuoden ajan. Ja sitten on pieni aloite, jota haluaisimme testata ensi vuonna. Eli koululaisten vierailut. Äh, hieman isommat oppilaat, koululaiset. Tämä on pilottihanke, 300 000 on tässä ehdotettu ja neuvosto on sitten tehnyt leikkauksen, leikkausehdotuksen. Eli pyrimme toteuttamaan tämän kautta hyödyllisiä toimia. Ja tässä oikeastaan nämä kolme pääseikkaa. Kiitos. Kiitos. Mr. Nauts. Is there any comment on this? Yeah. Kiitos. Onko kommentoitavaa? Madam Chair. I'm just looking at the budget lines. Minä katsoin näitä budjettikohtia. Tämä on uusi valiokunta, enkä täysin ehkä ymmärrä, mutta huomaan, että tässä on vähennetty kuudesta miljoonasta puolentoista miljoonaan. Ainoa viittaus tässä on urheilu jos, jos Lissabonin sopimus menee läpi, niin tämä on se valiokunta, joka on vastuussa urheilukysymyksistä. Ja e, nyt komissio ehdottaa siis, että meidän pitäisi hyväksyä tämä 85 prosentin vähennys siinä vaiheessa, kun Lissabonin sopimus käyttää sanaa shall commit, e, sitoutuu siis urheilun kehittämiseen Minun mielestäni tässä ei ole mitään järkeä ja tosiaankin eh, jos eh, tästä tulee eh, yleinen tapa, niin tämä kyllä estää ne mahdollisuudet, joita meillä on saada Lissabonin sopimus läpi, koska Irlannissa urheilu on hyvin tärkeä alue ja me voimme tätä aluetta edistää Eh, sen lisäksi mitä sanotaan valkoisessa kirjassa eh, urheilun eh, eduista terveyteen ja muuhun. Meidän pitäisi puoltaa valtavaa nousua eikä mitään 85 prosentin vähennystä. Niin Monet kiitokset, kollega. Tänä päivänä emme keskustele talousarviosta, sen teemme syyskuussa, mutta voin vakuuttaa, että Rouva Trypel tekee juuri sen, mitä te haluatte. Eli eh, hän haluaa poistaa leikkaukset. Tämä parlamentti on vuosien ajan ja minä olen, olin ensimmäisen kerran esittelijänä silloin, kun me taistelimme urheilun määrärahojen puolesta. Nyt ollaan näin pitkällä, että nyt neuvosto haluaa tämän poistaa. Neuvosto ei ole koskaan oikein hyväksynyt tätä urheilua sopimuksessa eh, ja siksi me tulemme puolustautumaan. Kiitoksia tästä. Minä uskon, että Paul Schmidt ja Ivo Bellet, eh, jotka ovat voimakkaasti urheilua kannattaneet, niin he tulevat taistelemaan meidän kanssamme niin, että saamme mm, tärkeät urheilualat myöskin ensi vuonna budjettiin mukaan. Ja sitten teidän paperissanne teillä on vielä, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että älkää jättäkö niitä tänne vai ottakaa mukaan, ottakaa mukaan ne. Tässä on ilmoitus jäsenille, opas uusille jäsenille, siitä on apua. Ja minun täytyy sanoa, että ensimmäistä kertaa näin toimitaan, ja siksi kiitänkin sihteeristöä kovasti koska uusille alku aina on hyvin vaikea. Ja tästä on todellakin hyvää apua, kun tiedetään, miten valiokunta tekee työtä, kun neuvonantajatkin ovat uusia. Ja minä uskon, että teidän kannattaisi tätä aina käyttää hyväksi ja pitää sitä kirjoituspöydällä. Siinä on käytännön ohjeita siitä, miten me teemme työtä ja siinä on koko joukko myöskin sellaisista kontakteista listattu, josta on apua ja sitten haluaisin muistuttaa myöskin teitä 2009 kalenterista, kyllä 2009 kalenterista. Me olemme tehneet päätöksen siitä jo mutta silloin olimme vanhana parlamenttina. Me jo ennakkoon teimme päätöksen. Minä pyytäisin, että mitä tulee siis tähän syyskuusta eteenpäin olevien kokousten listaan, että te pidätte sitäkin, jos se nyt avataan tämä ehdotus, niin silloin emme pääse eteenpäin, joten pyytäisin, että hyväksytte tämän sellaisena kuin se on jo ennakkoon tehty. Kollega, olkaa hyvä. Una, una sola osservazione sul, sul calendario. Siccome è previsto la data del 9 novembre... Kommentti tähän kalenteriin. Täällä on mainittu 9. marraskuuta kyseessähän on Berliinin muurin murtumisvuosipäivä ja Monet varmasti ymmärtävät sen, että tapahtumia järjestetään ja muistellaan tätä historiallista tapahtumaa. Varmasti monet ovat estyneitä silloin saapumaan paikalle. Olisikohan kenties mahdollista pitää tämä kokous 10. tai 11. päivä eikä 9. päivä, koska se on eurooppalaisille niin kovin merkittävä päivämäärä. Tätä pitäisi kunnioittaa. Ich No minä ymmärrän tämän saksalaisena erityisen hyvin. Jos kukaan ei sitä vastusta, että me yrittäisimme tätä muuttaa, eli lykätä kymmenenteen ja yhdenteentoista päivään, niin teemme parhaamme. En tiedä, onnistutaanko. Kyseessä on myöskin sitten käännöspalvelut ja tilat ja sitten herra Boris ja sen jälkeen herra Martin. Z jedną e, sugestią tak się składa, że 11 listopada... E, niin, kiitoksia. E, minulla olisi tähän ehdotus. 11. päivää marraskuuta on Puolassa myös kansallinen vapaa päivä, Ehkä tämä voitaisiin myös ehdottaa sellaiseksi vältettäväksi päiväksi. No hyvä kollega. Ongelma on se, että meillä on aina juhlapäiviä. Huomenna on Belgiassa suuri juhlapäivä ja siitä huolimatta meidän täytyy tehdä töitä. 14. heinäkuuta teimme Strasbourgissa töitä. 9. marraskuuta on jotain aivan erityistä, koska silloin on 20 vuotta kulunut aikaa. Ensi vuonna ei enää näin ole, mutta minä yritän tämän saada toteutettua, mutta saatte anteeksi, jos te ette ole läsnä. Herra Martin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan vain selventävä kysymys, joka kiinnostaa tätä uutta valiokuntaa. Onko sellaista tapaa, että milloin alun perin tämä kokous piti pitää, oliko se maanantai, tiistai vai onko se myös torstaina? onko jonkinlaista peruslinjausta, koska monet varmasti jo suunnittelevat nyt ensimmäistä vuosipuoliskoa 2010, ja minä ainakin kuulun niihin, jotka sanovat, että mitä nopeammin suunnittelemme varmuutta, niin sitä parempi. Se on kaikkien järjestelyjen kannalta. Kiitos. Keine Kiitoksia. Ei meillä ole mitään ensisijaisuutta. Me olemme sattumalta valinneet kolme kertaa maanantain, tiistain toisella vuosipuoliskolla. Ja sitten aikaisemmin oli kolme kertaa tiistai pel- pelkästään. Voin sanoa, että jos te haluatte, niin me voimme yrittää saavuttaa sellaisen rytmin, että maanantai ja tiistai ovat kokouspäiviä tai sitten torstai. Mutta jos olette sitä mieltä, että suurin piirtein aina maanantai ja tiistai, siis tämä mm, puheenjohtaja ja sihteeristö eivät yksin pysty päättämään, koska kyseessä on monien valiokuntien yhteistoiminta ja yhteentoiminta. Ja varmasti toteatte, että silloin jos on samaan aikaan useampia valiokuntia, jotka kokoontuvat, niin ette tiedä mihin menette. Sanoisin, että tulkaapa tänne, mutta sitten kun äänestetään jossakin muualla, niin silloin teidän täytyy mennä sinne ja silloin tietenkin voin, minäkin voin pyytää anteeksi, jos täytyy mennä muualle. Silloin on varapuheenjohtajat sitä varten, mutta minä otan tämän ehdotuksen en tiedä pystynkö sen toteuttamaan. Olkaa hyvä, rouva kollega Ranskasta. Oui, excusez-moi, Niin, anteeksi. Minä haluaisin vain ottaa ottaa esiin, aivan kuten sanoitte, me, meillä oli istunto 14. E, heinäkuuta ja meillä on 11. E, marraskuuta myös e, juhlapäivä, joka liittyy ensimmäisen maailmansodan muistoihin. Minun mielestäni tätä pitäisi, tämä pitäisi ottaa huomioon, koska erityisen merkittävä tapahtuma on ensimmäisen maailmansodan päättymispäivä. No niin, nyt ryhdymme tästä keskustelemaan. Ongelma on se, että me emme voi ottaa kaikkia juhlapäiviä huomioon. Siis me voimme ottaa ne huomioon, mutta me emme voi muuttaa kokoustemme aikoja juhlapäivien vuoksi. Eli nyt kun on 20 vuotta Berliinin muurin murtumisesta, niin sitä varten tämä pyyntö esitettiin. Ja minä olen sitä mieltä, että meillä on syytä kyllä juhlia sitä muuten. Muiden kohdalla on surullisia tilaisuuksia. Tätä pitäisi juhlia. Minä olen avoimena, en minä sitä vastusta, mutta minä huomaan teidän kasvoistanne, että myöskin te kannatatte sitä. Olkaa hyvä, rouva kollega. Um, also auf Deutsch. Äh, totta kai muurin kaatuminen on hieni. Se tietenkin riippuu siitä, että mistä perspektiivistä katsotaan. Jokaisessa maassa oli, oli minä olen puolalainen, olen myötynyt kärsivän kommunismista, ja sitten maat ovat yhdistyneet, on, kansallis, on itsenäisyyspäiviä ja niin poispäin. 14. heinäkuuta Ranskassa nyt Saksan kannalta oli tämä muurin kaatuminen, se oli hyvä ja hyvä niin, mutta uskon, että meidän täytyy kuitenkin sää, vaalia meidän rytmiämme, ja oikeastaan tässä syntyy helposti vaikea keskustelu siitä, mikä juhla ja mitkä itsenäisyyspäivät on tärkeämpiä kuin muut. No tiedän kyllä, että, että sinulle tämä on aika, aikamoinen haaste, mutta minä pelkään, että meidän täytyy pitää kiinni kalenteristamme. Sehr sibyllinische Aussage. Ich habe Niin, minä en sitä ehdottanut, ei tämä ehdotus minulta tullut. Haluaisin muistuttaa, että ei saksalainen tätä ehdotti. Herra Vattimo, olkaa hyvä. Inviterei i colleghi prima di discutere sull'11 novembre a guardare il calendario del Parlamento. Ennen kuin keskustelemme nyt pitempään tästä 11. marraskuuta, niin pyytäisin, että katsotte parlamentin kalenteria. Meillähän on mini-istunto silloin ja joka tapauksessa me teemme jo pitkän päivän, täyden työpäivän, eli tämä on ihan turhaa keskustelua. No niin, me päätämme tämän keskustelun. En minä lupaa, että päivämäärää muutetaan koordinaattoreiden kanssa, siis tehän olette valinneet koordinaattorit tällaista työtä juuri tekemään, niin tulemme käsittelemään tätä aihetta ja katsotaan, että voimmeko jotakin muuttaa vai ei. Muuten me vain keskustelemme pelkästään siitä, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Kaikki on tärkeää, tai joku oli mukavaa, joku vähemmän mukavaa, ja kaikkia pitäisi, kaikki pitäisi ottaa huomioon. Sitten seuraavan kokouksen päivämäärä toinen ja kolmas syyskuuta Brysselissä. Eli tulkaa sitten levänneinä lomalta ja silloin käsitellään talousarviota, alustava talousarvioesitystä. Nyt levätkää vaalikampanjan mm, rasituksista ja sitten tulkaa tänne levänneinä. Minä kiitän tulkkeja ja minä toivon, että että, te, että minun elämääni tulevina vuosina kovin paljon vaikeuteta, vaikeuta. Eli toivon, että nämä tapaamme jälleen kaikki syyskuussa.